Pakin päätöslauselmaesitys kohta yksi. Kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi seitsemän. Kaikki sitä edeltävät tarkistukset rankavat puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. 69 puolesta vastaan hyväksytty. Haluatte tarkistaa tämän siis. Selvä. Eli tarkistamme 69 tarkistuksen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Otetaan uudelleen. 69 äänestys alkaa. Toimivatko laitteet? Hyvä, hyvä. Äänestys päättyy. 34 plus 1 puolesta, 16 vastaan hyväksytty. Sitten 70. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan hylätty. 72 on vedetty pois. 73 puolesta vastaan hylätty. 74 puolesta vastaan hylätty. 75 puolesta vastaan hyväksytty. 76 on vedetty pois. 77 puolesta vastaan hylätty. 78 puolesta vastaan hylätty. 79 puolesta vastaan hyväksytty. 80 puolesta vastaan hyväksytty. No niin. Meillä on nyt tarkistus 81, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 85 seuraavaksi puolesta. 85 siis puolesta vastaan hylätty. 86 puolesta vastaan. Pyydän anteeksi. Nyt meni pieleen. Koska 81 toinen osa hylättiin, 86 ei äänestetä, vaan 88 seuraavaksi puolesta vastaan hylätty. 89 puolesta vastaan hylätty. 90 puolesta vastaan hyväksytty. 91 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 102 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. 107 puolesta vastaan hyväksytty. 108 puolesta vastaan hylätty. 109 puolesta vastaan hyväksytty. 110 puolesta vastaan. No, näyttää siltä siis, että on hyväksytty. Hyväksytty. Sopiiko teille? Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty. 115 ei sittenkään, koska suullinen kolmonen hyväksyttiin 117 puolesta vastaan hylätty. 118 puolesta vastaan hylätty. Sitten kompromissi 12, kohta 15, puol vastaan hyväksytty. Hyppäämme kompromissi 13 yli. Vaan kukaan ei pyytänyt siis puheenvuoroa. Seuraavaksi kompromissi 13. Siirrymme siis siihen puolesta vastaan. Hyväksytty. 125 seuraavaksi puolesta vastaan, hyväksytty. 126 puolesta vastaan, hyväksytty. 127 puolesta vastaan. Tarkistuttaisin tämän, en ole varma. Eli otetaan koneäänestys 127. Äänestys alkaa. 127 siis. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 24 vastaan hyväksytty. 128 puolesta vastaan hyväksytty. 129 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. 140 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. 160 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty. 169 puolesta vastaan hylätty. 170 puolesta vastaan hyväksytty. Sataseitsemän kolme puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan hyväksytty. 177 puolesta vastaan hyväksytty. 178 puolesta vastaan hylätty. 179 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 181 puolesta vastaan hylätty. 183 puolesta vastaan hyväksytty. 182 puolesta vastaan hyväksytty. 184 puolesta vastaan hyväksytty. 185. Ei sittenkään koska 184 hyväksyttiin. 186 puolesta vastaan hyväksytty. 187 puolesta vastaan hyväksytty. 188 puolesta vastaan hylätty. 189 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten erillinen äänestys 190 20. Ensimmäinen osa, siis kohta kohdalta äänestys vastaan hyötty. Toinen osa. Haluatteko tarkistaa koneellisesti tämän 191. osan? Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa siis 190. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 29 plus 2 vasta-ääntä hylätty. Toinen osa 190 tarkistuksesta siis puolesta vastaan hylätty. 191 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 1. Johdanto osan kappaleista. Äänet puolesta vastaan hyväksytty kymmenen puolesta vastaan hylätty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan hylätty. 22 puolesta vastaan hylätty. 2 3 puolesta vastaan hyväksytty. 25, koska edellinen hyväksyttiin. 25 siis puolesta vastaan hyväksytty. Olkaa hyvä. Excuse me, um, niin. recital... Anteesi, johdatuskappale B, tarkistus 11 kaksi, osa kaksi raukeaa vain silloin, jos kompromissi hyväksytään, ei osa yksi. Okei. Okay. Adesso siamo sul 25 però. Torniamo indietro al 12. Dobbiamo tornare indietro al 12? Eli meidän täytyy nyt tarkistua sen 12, niin ja äänestää ensimmäisestä osasta. Selvä. Tarkistus 12, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, hylätty. Nyt sitten takaisin 25. Se onkin jo hyväksytty. 26 puolesta vastaan hylätty. 27 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 30, kahdessa osassa sekin. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. En ole varma tuloksesta. Äänestämme ensimmäisestä osasta koneellisesti. Äänestys alkaa. Eli tarkistus 31. osa. Kolmekymmentä. Tarkistus ensimmäinen osa. Koneellisesti. Äänestys päättyy. 22 plus 1 puolesta. 33 plus 2 vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Sanoisin, että hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Hylätty. 32 puolesta vastaan. Hylätty. 33 puolesta vastaan. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Hylätty. 35 35 on vedetty pois. No, sitä ei lue täällä listassani, mutta hyvä näin. Suullinen tarkistus yksi puolesta. Vastaan hyväksytty. 36. Seuraavaksi 37. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 38. Puolesta vastaan hylätty. 39 puolesta vastaan hylätty. 40 puolesta vastaan hyväksytty. 41 puolesta vastaan hyväksytty. 42 puolesta vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. 45 puolesta vastaan. No luulen, että tämä on hy- hylätty. Haluatteko tarkistaa 45? Selvä. Tarkistamme sen koneellisesti, eli 45. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 30, 26 no, vastaan. 26 plus 1 siis. Ja 29 plus 2 puolesta. Eli tämä menee läpi. 45 on hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus 2 puolesta. Täällä on pyydetty puheenvuoron. Boskurt. Uh, on behalf of the S&D group, I would uh, request the following change to the oral... Kiitoksia sd ryhmän puolesta. Pyytäisin suullisen tarkistuksen muutosta. Eli tekstejä muutettaisiin, kun, useilla EU, kun useat EU-jäsenvaltiot eivät ole edelleenkään allekirjoita tässä ajeta, niin se viivyttää integraatioprosessia ja ratifikaation tulisi lyhtyä viivytyksestä. Parola relatore. Ich bin gegen diesen Änderungsantrag vastustan tätä tarkistusta. Mielestäni täällä täytyy puhua ihmisistä oikeilla nimillä ja kannustaa tällä tavoin. Eli pyydän teitä hyväksymään tarkistuksen tässä muodossa, jossa ihmisten nimet todella mainitaan. Oral Amendment soll bleiben, wie es ist, von mein Oral Amendment. Meidän tulisi pitää kiinni minun suullisesta tarkistuksestani. Selvä. Äänestäkäämme siis kom- suullisesta tarkistuksesta sen alkuperäisessä muodossa puolesta vastaan. Hyväksytty. Joten tästä pyydetystä suullisesta tarkistuksesta ei tarvitse äänestää. Seuraava 48 puolesta vastaan hylätty. 49 puolesta vastaan hyväksytty. 50 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. Jos teille sopii, niin voisimme ottaa yhtenä ryhmänä luetelmakohtien 1, 2, 3 kohdat. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan hylätty. 5 on vedetty pois, joten voimme ottaa sähköisen loppuäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy siis. kahdeksan puolesta, ja viisi vastaajanta plus kaksi täällä. Eli onnittelut esittelijälle. Hyvä. Meillä on vielä toinen äänestys. Se rahoitusväline demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuisesta edistämistä varten, Loch Bieler – Tarkistukset 1, 2 ja 3 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan hyväksytty. Neljä on vedetty pois, sitten yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Vitoinen on vedetty pois, kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan hylätty. Kahdeksan ja kuusi on vedetty pois. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sähköinen loppu äänestys tässä muutetussa muodossaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nyt äänestys päättyy. 45 plus 2 puolesta, yksi ääni kuusi tyhjää. Hyväksytty. Sitten äh, lainsäädäntö päätöslauselmasta sähköinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. täällä vielä jotkin kollegat jättävät äänestämättä, vaikka heidän korttinsa onkin siellä koneessa. Suljemme äänestyksen 46 plus 2 puolesta, eli 48 ja yksi vastaajani, neljä tyhjää. Onneksi olkoon onnittelut esittelijälle, tämän hyväksytty. Seuraavaksi meillä on lausunto Pakistanista. Ainoastaan yksi tarkistus äänet puolesta vastaan. Hylätty. Sähköisestikö? Tästä ainoasta tarkistuksesta tarkistus yksi Äänestys alkaa sähköisesti. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 20 vastaan. Hienoa työtä esittelijä. Nyt meillä, meillä on vielä loppuäänestys lopullisesta päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestäkääpäs nyt. Vielä ainakin parikymmentä ihmistä on siellä äänestämättä. Onko joku nyt unohtanut korttinsa sinne koneeseen? Ei äänestä. 54 korttia, mutta 48 ääntä. No, sulkekaamme tämä. 38 mm, plus 2 puolesta, 10 vastaan. Onneksi olkoon, tämäkin on hyväksytty. Pausa tekniikan. 5 minuutin di sospensione. Nyt pidämme viiden minuutin tauon. Onorevole Kilnissen vuole intervenire. Prego. Je vous remercie, monsieur le président. Puheenvuoro on pyydetty. Euh, de cette décision. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että me emme ole vielä päässeet tässä prosessissa loppuun. Libe jättää tästä varmasti myös lausunnon. Parlamentaarikkoina meille on annettu nyt mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Tämä oli historiallinen mahdollisuus. Monet kansalaisjärjestöt, jotka toimivat ihmisoikeuksien puolesta, varmasti ovat iloisia tästä äänestystuloksesta ja kiitän niitä, jotka äänestivät siten, kuten äänestivät. Me varmasti saamme esimerkkejä tästä vielä. Ja edustaja Ashton varmasti myös ottaa kantaa asiaan. pausa Kiitos tästä loppukommentistanne. Nyt pidämme todella viiden minuutin tauon, jotta salin saadaan jälleen järjestys. Spostani e poi parla e poi Bene, se gentilmente volete prendere posto, possiamo trattare No niin, jos istutuisitte paikallenne, voisimme siirtyä käsittelemään Gaasan tilannetta Israelin laivasto sota, sotilasiskun jälkeen, iskun, joka aiheutti eräiden aktivistien kuoleman. Ja minun on sanottava tästä keskustelusta, että poliittisen turvallisuuskomitean pyynnöstä keskusta keskustelu täytyy käydä näistä asioista erillisenä, eli kahtena eri keskusteluna. Meillä on lähettiläs Kyriel ja Fernandes paikalla, mutta pyytäisin teitä siis noudattamaan tätä menettelytapaa, jota meiltä on pyydetty. Ensin kuulemme Fernandes Arias ja hän on suurlähettiläs ja hän pitää puheensa koskien EUn kantaa ja sitä, mitä korkea edustaja on sanonut asiasta. Sitten käymme keskustelua tästä aihekokonaisuudesta ja sen jälkeen kuulemme suurlähettiläs Kurjelia, jolle voitte sitten esittää kysymyksiänne. Minulla ei ole mitään muuta lisättävää, vaan säästämme kaiken mahdollisen ajan näitä puheita ja keskusteluja varten, mikäli kollegat haluavat esittää kysymyksiä esitysten jälkeen. ensin siis lähettiläs Fernandes Arias. That's Ehm, la ringrazio, signor Presidente. Ehm... Thank you very much for inviting me here to... Kiitos, että kutsuitte minut tänne selittämään sitä, mitä EU on tehnyt tämän tapauksen jälkeen, joka tapahtui siis eilen varhain aamulla. Kuten jo mainitsitte, humanitaarisen, humanitaarinen laiva yritti päästä Kaasan rannikkokaistaleelle. Ensin haluaisin kertoa teille, että olen täällä korkean edustajan puolesta ja hänen puolestaan olen ollut puheenjohtajana ja meillä on ollut kokouksia eilen ja tänään tämän kysymyksen parissa. Ensiksi haluaisin sanoa pari sanaa siitä, mikä tämän tapauksen jälkipyykki nyt on ja miten EU on reagoinut. Eilen Catherine Ashton, Ashton tämän tapauksen jälkeen otti yhteyttä eri osapuoliin. Hän otti yhteyttä ulkoministeri Liebermaniin ja tänä aamuna hän otti yhteyttä palestinalaisten pääministerin Vera Fayadiin. Hän puhui myös Israelin suurlähettilään kanssa, joka on täällä tänään – Hän puhui myös tämän hallinnon edustajan kanssa ja hän rohkaisi hän rohkaisi poliittista turvallisuuskomiteaa tuottamaan asiakirjan, jossa kerrottaisiin ne välittömät reaktiot ja määriteltäisiin se, mikä EUn kanta tätä tapahtumaa kohtaan on. Tämä oli hyvin nopea vastaus ja korkea edustaja kannusti EUta omaksumaan yhteisen kannan. Näin myös eilen toimimme PSCssä. Vastaus on ollut hyvin vahva ja se on hyvin normaalia, koska tämä tapahtuma oli niin myöskin vahva ja traaginen. Tämä, tämän julkilausuman teksti on varmasti jaettu teille ja olette varmasti sen ehtineet lukea. Jos ette ole ehtineet, niin siihen sisältyy seuraavia elementtejä. Ensinnäkin tämä valitamme ja pahoittelemme tätä ihmishenkien menetystä ja tarjoamme vilpittömän osanottomme uhrien perheille. Tuomitsemme väkivallan käytön, joka on johtanut näin suureen uhrien määrään ja edellytämme nopeaa ja puolueetonta tutkimusta näistä tapahtumista. Tässä julkilausumassa on myös kolme eri elementtiä. Ensinnäkin, ensinnäkin kannustamme ja, ja edellytämme kaikkien osapuolten pidättäytymistä nyt kiihtyvästä väkivallasta ja sen käytöstä, olipa se minkä muotoista tahansa – Olemme myös vaatineet Israelin viranomaisia antamaan jäsenvaltioiden edustustoille pääsyn tässä tapahtumassa mukana olleisiin ihmisiin. Ja sitten julkilausuman lopussa EU uudistaa sitoumuksensa ja kantansa Gaasan sulkemiseen. Palaan tähän vielä myöhemmin. Tämä on ensimmäinen reaktio ja sitä on seurannut toinen lausunto, joka julkistettiin tänä aamuna yhdessä ulkoministeri Larofin kanssa Rostovissa EU-Venäjän huippukokouksen yhteydessä. Tänään iltapäivällä tai tuossa aamupäivällä puheenjohtaja Van Rompuy myös julkisti julkilausuman tästä asiasta. Niitä on ollut muitakin YK taholta eilisen päivän aikana. Tämä oli nyt se ensimmäinen reaktio. Tässä pitäisi ottaa huomioon, että tämä diplomaattiset, diplomaattiset seuraukset ovat huomattavia tälle alueelle. Palestiinalaiset, palestiinalaisia varmasti painostetaan lopettamaan epäsuorat keskustelut. Tiedämme, että alueelliset jännitteet myös pahenevat tästä. Jotkin suhteet kärsivät, esimerkiksi Israelin ja Turkin väliset suhteet kärsivät todennäköisesti. Israelin suhde Turkkiin on huonontunut, eikä varmastikaan parane lähiaikoina. Egypti on myös paineen alla ja olemme tästä kuulleet vastikään uutisia tämän iltapäivän aikana. On tärkeää nyt pyrkiä rajaamaan vaikutuksia niin paljon kuin mahdollista. Olemme nähneet erilaisten julkilausumien eskaloitumista nyt tässä ja, ja mielenosoituksia. Ja siksi nämä elementit on nyt laitettu tähän julkilausumaan, jossa peräänkuultetaan nyt pidättäytymistä väkivallasta Kaikkien osapuolten tulisi pyrkiä välttämään jännitteiden lisääntymistä ja lisäämään lähentymisneuvotteluja ja keskusteluja. Tämä on keskeinen elementti meidän kannallemme. Meidän täytyy pyrkiä objektiiviseen rauhaan Palestiinan ja Israelin välillä. EU-edustajineen on ollut pysyvässä yhteydessä kvartetin eri jäseniin Eilen järjestettiin jo tapaamisia ja tänään ja kvartetti oli samaa mieltä ja kahdenkeskisissä neuvotteluissa kvartetin välillä näin myös oli. Esimerkiksi Catherine Ashtonin ja äh, herra Lavrovin välillä Rostovissa se, mistä kvartetti on samaa mieltä, on, että mahdollisimman pian ehkä Heinäkuussa järjestetään ministerikokous ja kaikki kvartetin osapuolet olivat samaa mieltä näistä elementeistä, jotka löytyvät eilisestä EUn julkilausumasta. Haluaisin puhua myös siitä, mitkä ovat näiden tapahtumien pitkän aikavälin vaikutukset. Näiden lyhyen aikavälin vaikutusten lisäksi voimme sanoa muutaman asian myös pitkän aikavälin vaikutuksista. EU ei voi hyväksyä Gaasan rannikkokaistaleen jatkuvaa sulkemista. Se ei johda mihinkään. Ylityspaikat tulee avata normaalille liikenteelle. Tiedätte, että EUn sitoutuminen tällä alueella on pitkällistä. EU on sitoutunut avaamaan ja hoitamaan Rafan ylityspistettä. Missio siellä on vielä olemassa, vaikkakin se nyt ikään kuin nukkuu, mutta se voidaan avata, kun osapuolet niin päättävät. Meidän pitää päästä kestävään ratkaisuun Gaasan suhteen mahdollisimman pian. Tässä tarvitaan politiikan muutosta. Ongelma on poliittinen ja poliittinen ongelma tarvitsee poliittisen ratkaisun. Tämän tapauksen jälkeen me emme voi jättää ottamatta kasaa huomioon. Lopetan tähän, herra puheenjohtaja. Grazie, ambasciatore. Kiitoksia, suurlähettiläs. Nyt Franka, kaksi minuuttia, jos mahdollista. Kiitoksia, puheenjohtaja aluksi haluaisin kiittää PTK edustajaa sitä, että hän kertoi meille Ashtonin näkemyksestä Euroopan kansanpuolueen puolue todella valittaa ihmishenkien menetystä. Nyt tulee olemaan hyvin hankalaa käsitellä tätä asiaa tässä on toiminut hyvin moderni armeija. Tässä ei voida kuitenkaan tuomita ketään. Kun tällaisia tapahtumia sattuu, meidän täytyy erottaa toisistaan syyt ja seuraukset. Syynä on Gazan jatkuva saarto. Ja tällaisilla toimilla todella on voimakkaita seurauksia, kuten PTK edustaja meille juuri kertoi. Voidaan menettää ihmishenkiä, Israel voi jäädä täysin eristyksiin, samoin äh, Yhdysvaltain toimet ja Turkin edustajan äh, poisvetäminen maasta – ja se, mitä Iranissa tapahtuu, me kuulimme juuri Iranin ulkoministeriltä asioista ja tällaiset asiat voivat todella vakavasti vaikuttaa kansainvälisellä näyttämällä. Haluaisin kysyä, kuinka monen eu kansalaiseen tämä tilanne on tällä hetkellä vaikuttanut? Sen lisäksi, mitä tässä julkaistussa avun antopyynnössä lähetystöille on esitetty. Haluaisin kysyä, johtavatko nämä toimet nyt siihen, että jotenkin eri tavoin suhtauduttaisiin Hamasiin terroristijärjestönä, joka on mustalla listalla. Kiitoksia Salafranca. Seuraavaksi Muinith, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos PTK puheenjohtajalle sitä, että hän tuli paikalle tämän hyvin vakavan tapahtuman jälkeen, joka nyt herätti kansainvälisen yhteisön huomion, on todella aiheuttanut jälleen uutta epävakautta, jota ei todella tarvita. Pitäisikö meidän antaa aikaa Israelille ant- selvittää näitä asioita tästä suhteettomasta voimankäytöstä YK mukaan tällainen saarto, jota ei saa harjoittaa, ei ole lain mukainen, ei, ei kansainvälinen eikä humanitaarisen lain mukainen. Israel ei voi korvata kansainvälistä lainsäädäntöä eikä myöskään toimia tällä tavoin turvallisuutta vaarantain. Haluaisin, että Israel hyväksyisi riippumattoman kansainvälisen tutkimusryhmän pääsyn, jotta päästäisiin rauhan prosessin alkuun. Ja lopuksi haluaisin myös pyytää sitä, että Gaasan sulku, tämä tila, saarto todella lopetettaisiin. Ja on äärimmäisen tärkeää, että tämä tilanne nyt saatettaisiin päätökseen. Kiitoksia seuraavaksi Neits, kaksi minuuttia. <coughs> Meneer de eh. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Euroopan unioni on jo usean otteeseen ilmaissut todellisen inhonsa Gaasan saarrosta ja vaatinut sitä, että tuo saarto poistetaan varsinkin humanitaarisista ja poliittisista syistä. Minusta nämä traagiset tapahtumat, joita viime päivinä on tapahtunut, ovat edelleen, jälleen kerran osoittaneet, että tilanne ei saa jatkua. Ja että sillä on todella vakavia seurauksia. Itsestään selvää on se, että minun puolueeni ei voi suinkaan hyväksyä Israelin hyökkäystä avustuslaivoihin. Haluaisin saada vahvistuksi Kopsilta siitä, että tämä hyökkäys todella tapahtui kansainvälisillä vesillä. Silloinhan se kuuluu myöskin kansainvälisen oikeuden piiriin, mikä tekee tästä asiasta vieläkin vakavamman. Honorevole Kill Nielsen, kaksi minuuttia. Kill Nielsen, kaksi minuuttia. Nous revenons de... Kiitos. Minulla on kollegoja Kaasassa ja haluaisin sanoa, että kun Israelin viranomaiset vuonna 2009 kielsivät minua menemästä Gazaan. Olemme päässeet sinne egyptiläisten välityksellä. Se oli ensimmäinen kerta, kun olin siellä. Ymmärrän, miksi, ymmärrän että miksi Israel ei halua, että menemme sinne. Siellä eletään getossa ja aivan kestämättömissä oloissa. On suorastaan skandaalimaista odottaa, että ihmiset elävät tällaisissa oloissa – yli 50 prosenttia alle 18-vuotiaista. ikään kuin vain elävät ja selviytyvät siellä. Tämä tragedia, joka nyt tapahtui tämän avustussaattuen kanssa, minä tunnen itse olevani siitä vastuussa. Me kaikki poliitikot olemme siitä vastuussa. Euroopan unionin eurooppalaiset hallitukset ovat siitä vastuussa. Meiltä puuttuu poliittista rohkeutta tässä Gaasan tilanteessa ja Palestiinan tilanteessa yleensäkin. Tarvitsemme rohkeita kannanottoja, rohkeita päätöksiä, jotta kansalaiset itse tekisivät aloitteita. He tekevät näin jo nyt ja riskeeraavat oman henkensä – tämä boikottimenettely koskettaa nyt suurta osaa Euroopasta. Minkä takia tällaiseen on lähdetty? Ne tuotteet, joita me tuomme Eurooppaan, ne ovat maataloustuotteita, ne tulevat miehitetyltä alueelta. Me pystymme jäljittämään tuotteemme, eli siinä tapauksessa meiltä puuttuu rohkeutta ja arvokkuutta. Meidän pitää varmistaa, että poliittiset toimielimet voivat parantaa kansalaisten omaa aloitteellisuutta ja rohkeutta. Tässä tapauksessa pitää sanoa, että nyt riittää tämä sotilaallinen voimankäyttö. Muutoin mekin olemme yhtä syyllisiä tähän tapaukseen kuin Israel. Honorable Tannok. Tannok, kaksi minuuttia. puheenjohtaja. Tietysti puolueemme valittelee sitä, että näin paljon ihmisenkin menetettiin, mutta on ihan selvää, että IDF ja sen puolustusjoukot eivät aikaneet käyttää kuolettavaa voimaa alusta lähtien. Itse asiassa viidessä kuudella laivalla aivan rauhanomaisesti nämä laivat saatettiin neutraalin satamaan. Turkilais-islamilaista hyväntekoisuusjärjestöä varoitettiin etukäteen tästä tilanteesta, joka oli järjestänyt siis koko tämän laivueen paikalle. Jatkuvasti myös Kaasan alueesta lähetetään ohjuksia Gaasan alueelta Israelin puolelle. Ja tiedän, että Israelin puolelta ei toimittu pahantahtoisesti. Israel ei estä humanitaarisen avun toimittamista maakautta Gaasaan. Myös Egypti on sulkenut rajansa. IDFn joukot selkeästi käyttivät vain kuolettavaa voimaa silloin, kun joukkojen oma elämä oli uhattuna. Siellä hyökätiin näiden joukkojen kimppuun veitsin ja puukkojen avulla – Jokaisen israelilaisen oike- sotilaan oikeus on käyttää itsepuolustusoikeutta. Ja jos epäsuhtaista voimaa käytettiin, niin tietysti silloin täytyy vastata tästä lainsäädännön mukaisesti. On selvää, että tämän toiminnan pääasiallinen toimi- tavoite ei ollut suinkaan tuoda humanitaarista apua paikalle, vaan rikkoa saarto. Ja meillä on nyt selkeitä jihad-sotahuutoja nauhalla niin kutsuttujen rauhanomaisten hyökkäjien toimesta, jotka tukevat siis minun näkemystäni. Se, että lapsia ja naisia oli näillä laivoilla, on myös hyvä, sellaista, jota voi hyväksyä. Me tietysti valitamme sitä, että yhdeksän vietonta ihmisenkään menetettiin ja tekijät osoittaa oikeuden eteen. Mutta Israelilla on kuitenkin olemassaoloon liittyvä uhka, eikä se voi hyväksyä sitä, että Hamasin käsiin joutuu yhä enemmän aseita. Hamashan on EUn tuomitsema terrorismijärjestö. Ja Hamas on uhka Egyptille, Israelille ja EUlle. Grazie, onorevole Tannock. La parola all'onorevole Meyer per due minuti. Muchas gracias, presidente. Mi grupo, en primer lugar, quería... Mayer. Kiitoksia. Ryhmäni haluaisi ensinnäkin julkisesti kunnioittaa kaikkia niitä, jotka menettivät viattomasti elämänsä tässä iskussa aktivistit, jotka halusivat viedä tälle alueelle 10 tonnia avustustarvikkeita. Haluaisimme todella julkisesti heitä kunnioittaa. Israelin täytyy vastata tästä humanitaarisesta rikoksesta, Israelin hallituksen kädet ovat täynnä viattomien verta. Se ei saa jäädä rankaisematta. Ja meidän täytyy todella pyrkiä siihen, että Israelin hallitus vedetään poliittiseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tämä on jälleen kerran Israelin hallitukselta toimi, jota olemme nähneet kansainvälisillä vesillä. Se allekirjoitti Indianapolisin äh, sopimuksen, mutta se ei sitä noudata. Ja tämä on todella vakava tapahtuma. Ja hyvät naiset ja herrat, pyydän, että voisimme keskustella ja laatia päätöslauselman Strasbourgissa, jossa sitten kaikki ryhmät voivat ottaa kantaa siihen, minkälaisia seuraamuksia tälle asialle pitää asettaa. Meidän ryhmämme on selvillä siitä, että Israelin täytyy noudattaa kansainvälistä oikeutta. Miksi tätä assosiaatiosopimusta, joka meillä on Israelin kanssa, ei jäädytetä, jos kerran sopimuksesta ei pidetä kiinni? Miksi siis meidän täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia. Siellä on tuhansia pidätettyjä, yli kymmenen kuolonuhria koitu tästä tapahtumasta ja EUn täytyy reagoida välittömästi. Me, ry, meidän ryhmämme pyrkii todella laatimaan tästä päätöslauselman. Kiitoksia. Tässä oli nyt ensimmäinen puheen, jo, mm, puheenvuoro kierros nyt äh, lähettiläs Fernandes ja sitten siirrymme lähettiläs Kurilin. Kiitän näistä kysymyksistä, jotka minulle osoitettiin. Täällä esitettiin monenlaisia kysymyksiä, en ehdi varmastikaan niihin kaikkiin vastata. Vastauksia kuulemme myöhemmin. Numero de... Salafranca kysyi kuinka moniin Euroopan unionin kansalaisiin tietääksemme nyt tämä tilanne vaikuttaa, kuinka monet ovat vangittuina Israelissa. Luvut tai tiedot eivät ole mitenkään tarkkoja. Tiedämme, että tämä luku on varsin korkea. Tiedämme, että näiden laivojen tai laivoissa kohti Gazaa oli paljon EUn kansalaisia. Heidät siirrettiin näistä laivoista Asdotin satamaan ja monet siirrettiin sieltä Bersheman vankilan. Monet pyysivät päästä välittömästi takaisin kotimaihin, se näin tapahtuikin, mutta joistain ei ole tietoa. tai he harjoittavat passiivista vastarintaa. Ja nyt odotamme oikeuden toimia. Olen puhunut Tel Avivin kanssa ja asiaa hoitavat viranomaiset, jotka ovat vastuussa laillisesta ja laittomasta maahanmuutosta. Meillä on nyt sopimus neljän tunnin takaa, noin neljä, no noin viittä kymmentä Euroopan unionin kansalaisista tämä tilanne on vaikuttanut tai koskenut. Ja osa todella on jo palannut takaisin kotimaihinsa, ehkä noin kymmenen, tai he ovat palaamaisillaan aivan pikapuoliin kotimaahansa. Minulla on myös kansalaisuuksia koskevia tietoja, tietoja, jos teitä kiinnostavat nämä, mutta on myös sellaisia maita, joilla ei ehkä ole lähetystöä tai heidän tietoja ei ole saatavilla mahdollisista näiden maiden henkilöistä, jotka ovat mukana tilanteessa. Joten pyydämme Israelin viranomaisilta pääsyä eri lähetysten tiedostoihin. Salafranka kysymys Hamasin politiikasta. Euroopan unioni on edelleen sitoutunut joulukuun neuvoston julkilausumiin ja maaliskuun julkilausumiin, eli että pidetään kiinni kolmesta kriteeristä, eli että noudatetaan saavutettuja sopimuksia, luovutaan väkivallasta ja kunnioitetaan Israelin valtion olemassaoloa. Nämä ovat ne kolme kriteeriä, jotka kohdistuvat Hamasin. Sitten Neitz, kysyy seuraavaa. L'assaisonnement des, des bateaux avait été euh, fait dans des eaux internationales. C'est pour cela que euh, l'on le, niin tässä julkilausumassa puhutaan kansainvälisestä laista. Mm, kysymys on siitä, oliko tämä ensimmäinen laiva Marmara, oliko se noin 62 merimailin päässä saarosta, eli noin 80 vai 80 merimailin päässä Israelin rannikosta. Tämä riippuu tiedoista ja lähteistä. Mutta tähän liittyy siis kansainvälistä lakia, siksi mainitsin kansainväliset vedet ja kansainväliset alueet. Täällä oli kysymys, joka koski Gazaa, ja minusta vastasin jo siihen politiikka ei ole muuttunut. Se, mitä voin sanoa, on, että tämä traaginen onnettomuus, se mitä positiivista se voi tuoda on, että tämä Gaasan tilanne palaa kansainvälisen keskustelun aiheeksi. Näin ei aiemmin ole ollut. En, en tee mitään moraalista ratkaisua, onko tämä hyvä vai huono, mutta kansainvälisen yhteisön pitää, yhteisön pitää nyt ottaa Kaasan tilanne huomioon ja, ja puuttua siihen vakavasti. Kiitos puheenjohtaja. Grazie, Fernandes. Kiitoksia, tohtori Fernandes. Seuraavaksi annan puheenvuoron suurlähettiläs Kurielille. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, neuvoston ja puheenjohtajavaltion kollegat, hyvät naisten herrat. Hyvää iltapäivää teille kaikille ja kiitos siitä, että kutsuitte minut tänne paikalle. Äskettäiset tapahtumat eivät ole olleet helppoja kenellekään. Ja aloitan toteamalla, että Israel valittelee syvästi ihmisen menetystä. Olettaisin, että olette seurannut näitä viime aikojen tapahtumia, enkä kykene tässä lyhyessä ajassa kattamaan kaikkia asioita, mutta pyrin käsittelemään tärkeitä asioita, joiden avulla saatte pohjan Israelin kannalle ja Israelin dilemmoille. Aluksi totean sen, mitä Simon Perez eilen sanoi. Hän sanoi seuraavaa. Hamas on päättänyt estää rauhan palestinaisten ja Israelin välillä. Israel on evakuoinut Gaasan alueen. Hamas on tehnyt siitä ampumistukikohdan ja on laukaissut yli 10 000 ohjusta israelaisia vastaan. Se jatkuvasti salakuljettaa ohjuksia ja aseita Gazan äh, kaistaleelle meriteitse ja tunneleiden avulla. Hamas tietää, että se voi seurata tätä samaa tietä kuin Palestinan viranomainen ja tuoda vaurautta kansalleen. Siitä huolimatta se on valinnut terrorismin tien. Espanjan äh, suurlähettiläs mainitsi kvartetin kolme pääasia, jotka ovat kaikkien rauhanneuvotteluiden pohjana ja Hamas kieltäytyy niistä. Me emme pyydä Hamasia tunnistamaan Israelia, vaan sen, että Israelilla on oikeus olemassaoloon. Muussa tapauksessa ei ole mitään neuvoteltavaa. Israel demokraattisena valtiona ja näin jatkaa. Ei voi hyväksyä sitä, että tarkistamattomat laivat ja varustet hyödykkeet saapuvat Gazan alueelle. Tämä laivue, joka oli väkivaltainen, sen tavoitteena oli tukea Hamasia. Ja tämän tyyppinen tuki merkitsee sitä, että tuetaan terrorismia ja kielletään rauha. Sitaatin loppu. Toinen kohta, jonka haluan käsitellä, joka tuli jo esille, koskee kansainvälistä oikeutta. Aseellisen konfliktin tilanne on olemassa Israelin ja Hamasin välillä. Kyseessä on järjestö, joka löytyy EUn terrorismin listalta. Koska aseita jatkuvasti salakuljetaan Gaasan alueelle, mukaan lukien meriteitse, siitä syystä tällainen merisaarto on kansainvälisen lainsäädännön hyväksymä menettely. Se voidaan täytäntöön panna merellä mukaan lukien kansainvälinen vesialue. Siitä syystä Israel oli täysin oikeutettu kansainvälisen oikeuden puitteissa estämään laivuen etenemisen. Teidän luvallanne haluaisin esittää lyhyen juridisen analyysin, joka voidaan teille jakaa, koska on helppoa käyttää sanoja kansainvälinen oikeus, mutta tuossa tapauksessa Israel noudatti täysin oikeuksia, joka sillä, jota sillä on kansainvälisen oikeuden puitteissa. Kaikki tietävät, että viime viikkojen aikana eri kanavien kautta ja kaikilla eri tasoilla, mukaan lukien kansalliset näkemyksensä, teki näkemyksensä selväksi tälle laivuelle ja sille, että tuo laivue tulisi viedä toisen satamaan, jossa sen lasten tarkastettaisiin. Ihmiset laivuessa väittivät, että siellä on kymmenen tuhansia tonneja humanitaarista apua. Haluaisin tietää, miten paljon viikoittain me välitämme humanitaarista apua viikoittain Gazan alueelle. Se on 15 000 tonnia. Voin yksityiskohtaisemmin mennä tähän, jos haluatte myöhemmin. Riippumatta Israelin ponnistuksista, lopputuloksena oli se, että järjestäjät halusivat saada aikaiseksi ennalta harkitun ja väkivaltaisen lähestymisen. Laivojärjestäjät tekivät selväksi sen, että heidän pääasiallinen tavoitteensa oli merisaarton, merisaarton rikkominen. AFT-uutistoimistolle laivuon edustaja kertoi, että tämä matkan tehtävänä ei ole humanitaarisen avun vieminen, vaan siihen, että Israelin saarto rikotaan. Menemällä yhtä näistä kuudesta laivasta Israelin sotilaita, joita oli paljon vähemmän, kohtaan hyökättiin väkivaltaisesti. Israelin sotilailla oli itse asiassa vain maali pistooleja käytössään suurimmaksi osaksi. Heidän kimppuunsa hyökättiin eh, eh, ritsojen, veitsien ja rautatankojen avulla. Israelin eh, sotilaat haavoittuvat joko vakavasti tai lievästi. Kaikki ongelmat tapahtuvat tässä, tällä laivalla. Muilla laivoilla mitään samankaltaista ei tapahtunut. Olen pyytänyt sitä, että voisin osoittaa tämän lynkkauksen osion ää, täällä teille. Olkaa hyvä. Red, red, red, red,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 Ensin suurlähettiläs saa puhua loppuun. Puhu, puhu, puhukaa sitten myöhemmin. Voitte käyttää puheenvuoron siis suurlähettilän jälkeen. Voitte päättää nyt puheenvuoronne suurlähettiläs. You can see in the photo the web... Kuvasta voitte nähdä nämä takavarikoidut aseet eilen Siis eihän näitä ole millään tavalla virallisesti todettu oikeiksi. Hyvin monia syitä, miksi tässä valehteltaisiin. Eh, per favore, avete la parola qua. Pyydän teitä nyt odottamaan, kunnes saatte puheenvuoron. Meidän täytyy noudattaa menettelytapaa. Nyt siis puheenvuoro vielä suurlähettiläälle. Sen jälkeen voimme sitten vastata näihin kysymyksiin ja asioihin, joita olemme kuulleet ja nähneet. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Niin, lopetan pian. Hyvät naiset ja herrat. Minkä tyyppinen rauhan aktivisti saapuu paikalle aseistautuneena hampaisiin asti? Tiedän, että kyseessä on yksi ryhmä, vaan ryhmittymä eri paikoista olevia ihmisiä ja on vaikea puheista yhtenä, mutta enemmistö pitää itseään ihmisoikeusaktivistina, mutta sitten ollaan hiljaa, kun puhutaan Hamasista ja siitä, että Hamas hyökkää Israelin sivilien kimppuun. Ja Hamasin toiminta, jossa se on äh, tukahduttanut poliittisen opposition ja vanginnut useita poliittisia vastustajia. En tiedä, oletteko nyt näkemään tämän, kun kävitte Gaasassa, mutta se on todellisuutta. Kyseessä ei ollut mikään rauhanomainen humanitaarinen toimi, vaan provokaatio, joka päättyi traagisesti. Israel tekee täyttä yhteistyötä EU-jäsenvaltioiden kanssa. Kun puhutaan eri matkustajien kanssa, humanitaarinen tuki viedään Gaasan alueelle sen jälkeen, kun se on tarkastettu. Lopuksi toteaisin, että meidän tulisi kaikkien keskittyä niihin tapoihin, joilla avulla voidaan viedä eteenpäin rauhaa meidän ja palestiinamaisten välillä ja hyväksyä ja tukea niitä lähestymisneuvotteluita, joita on äskettäin aloitettu. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Grazie, signor ambasciatore. La parola alla Kiitoksia. Nyt Omen raatin kaksi minuuttia. Voorzitter, als... Puheenjohtaja, jos suurlähettiläs on sitä mieltä, että nämä kuvat vakuuttavat minut, niin kyllä hän on täysin väärässä. Se, mitä minä näkin, näin, ei ole, eivät ne ole mitään aseita. Niitä voi käyttää vaikka voilevan tekemiseen. Se, mitä olisi pitänyt tapahtua, että vaikka siellä olisi ollut aseita, niin siitä huolimatta ei ole oikein, että ihmisiä tapeta näillä laivoilla. Hyvä puheenjohtaja. Gaasassa aluu ihmisiä, köyhiä, nuoria. Kaikkein köyhimmät asuvat siellä aivan järkyttävissä olosuhteissa. Ja te politiikkanne avulla te johdatte heidät nimenomaan Hamasin käsiin. Minä pyydän Euroopan komissiolta sitä, että te olette nyt esittänyt tässä kauniin julkilausuman ja sanoneet, että saarto täytyy lakkauttaa, mutta jos ei se lakkaa, mitä me Euroopan unionissa sitten teemme? Tämä on se kysymys, joka meillä on Euroopan komissiolle. Toiseksi, hyvä puheenjohtaja, se tutkimus, joka puitteissa meidän täytyy tehdä yhteistyötä, oletteko te mukana tuossa yhteistyössä? No, ja miten on Golsonin raportin laita? Ja tämä olivatkin, nämä olivatkin minun kysymykseni puheenjohtaja. Grazie onorevole Oman Reuten. La parola all'onorevole per due Kiitoksia edustaja Oman Reuten. Ja sitten seuraava kaksi minuuttia. Isolare la questione come se fosse un incidente perché... Emme voi eristää tätä tapausta niin, että se olisi vain yksittäinen valitettava tapahtuma. Olen samaa mieltä siitä, että että näin emme voi tehdä. Kävimme vierailulla, näimme, että siellä on vakavia ongelmia, rauhanprosessin tiellä on vakavia ongelmia, jotka pitää poistaa, kuten Gaasan saarto. Molempien osapuolten luottamusta pitää myös pyrkiä parantamaan. Olemme valmistautuneet auttamaan kaikin mahdollisin tavoin. Tästä syystä meidän mielestämme tässä on kyseessä poliittinen typeryys, kun ihmisiä ei päästetä Gaasaan. Ja tämä vain ylläpitää sitä vaikutelmaa, että rauhanprosessia ollaan nyt tosissaan estämässä. Kun Gaasan tilannetta tarkastellaan, huomataan, että tarvitsemme siviilien tappamisen selvän tuomitsemisen olosuhteista huolimatta olette nyt suorastaan brutaali omissa kommenteissanne. Pääasia tässä on se, että yhdeksän ihmistä on kuollut ja sitä ei voi selittää pois. Euroopan unioni joutuu tässä nyt myös suurennuslasin alle siviilien mielenosoitukset näyttävät meille, että Yhdysvallat ja EU ovat olleet liian heikkoja omassa toiminnassaan, erityisesti kahdella tasolla. Ensimmäis- ensiksi siinä, että ei ole pakotettu osapuolia suoriin neuvotteluihin. Se on ainoa tapa edistyä tässä asiassa. Sitä ei voida välttää. Ja Ankaran ja Israelin välisessä suhteessa voi nyt tulla hiukan takapakkia. Minusta on meidän velvollisuutemme ratkaista tämä asia mahdollisimman pian. Kiitos Panzeri. Nyt Weigl kaksi minuuttia. Israel ravna tako kot ravna, zato ker ima občutek, da nima prijatelja. Israel toimii. Siitä tuntuu, että sillä ei ole ystävä maailmassa. Se on jäänyt eristyksiin ja kaikki toivovat hänelle pelkkää, tai heille pelkkää pahaa. Kun valtuuskunta lähti Palestiinaan, yrit, siis meitä yritettiin pitää alusta käsiin sellaisina, jotka ajattelevat Israelista pelkkää pahaa. Nyt kuitenkin pitää kysyä, miten tähän Israelin tunteeseen vastataan. Israelin täytyy tarjota mahdollisuutta tai ajatusta turvallisuudesta ja tähän liittyvät myös Israelin naapurimaat ja tämä kahden valtion ratkaisu, eli palestinalaisten ja Israelin kansan rauhanomainen yhteiselo. Mutta valitettavasti tähän ei liity pelkästään Gaasan ongelma. Tulemme jatkossakin keskustelemaan tästä, mutta länsi rannan ongelma on mielestäni vieläkin suurempi ja se, että Israel jatkaa siirtokuntien rakentamista tuolle alueelle. Siellä harjoitetaan tällaista kyynistä apartheidia, joka tulee aiheuttamaan jatkossa aivan samanlaiset ongelmat kuin mitä nyt on nähty. Kiitoksia, Vaigulin Jolie. Kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Je veux ici témoigner. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan täällä kertoa siitä, mitä me näimme Gaasan alueella, jossa kävimme viime perjantaina, jossa tapasimme jossa meille kerrottiin, että Gaasasta Israelin suunnattu väkivalta on voimakkaasti vähentynyt. Saimme nähdä, ne olosuhteet, joissa Gaasan ihmiset joutuvat elämään. Siellä esimerkiksi on rajoitettu kalastusvyöhykkeitä. Sardinen ja kolmen mailin etäisyydellä ei voida kalastaa, koska Israel rajoittaa tätä kalastusta. Näemme lapsia ja valitan, että minulla ei ole lasten ähm, kurjuudesta kuvia. Lapsia, joita on amputoitu, jota ei ole hoidettu kunnolla. Haluaisin todeta, että meillä ei ole mitään takeita siitä, että ne kuvat, joita meille näytettiin, ovat millään tavalla autenttisia ja siitä syystä riippumaton kansainvälinen tutkimus on erityisen tärkeä, jotta voidaan selkeästi nähdä, mitä tapahtui. Euroopan unionin täytyy joka tapauksessa ryhtyä passiivisesta oleskelijasta vaan toimijaksi ja selkeästi osoittaa, että Israel tällä kertaa meni liian pitkälle ja meidän täytyy ehdottomasti keskeyttää välittömästi kaikki ne sopimukset, joita meillä Israelin kanssa on, kun jäämme odottelemaan tutkimuksen tuloksia. Ja meidän täytyy myös esittää näitä vaatimuksia OECDssä, jotta tämä käynnistynyt prosessi demokraattinen prosessi, jossa noudatetaan kansainvälistä lakia ja ihmisoikeuksia jatkuisi, mutta meidän täytyisi katkaista kaikki toiminta, kunnes saamme tällaisen kansainvälisen tutkimuksen lopputulokset käyttöömme. Kiitoksia. Seuraavaksi Atkins, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kun brittien imperiumi hajosi, niin kohtasimme paljon ihmisiä, joita väitettiin terroristeiksi, muun muassa herrat Kenjata ja Breen. Mutta loppujen lopuksi heidän kanssaan oli myös keskusteltava. Eikö nyt olisi aika Euroopan unioninkin tunnustaa Hamas ja tunnustaa se, että heilläkin on oma osansa, merkittävä osansa. Tämän näimme, kun tapasimme Palestiinan valtuuskunnan viime syyskuussa. He ovat ikään kuin niitä laatikon terävimpiä veitsiä, joiden kanssa EUnkin kannattaisi asioida. Eikö ole nyt tuskallisen selvää, että tämä kvartetti on vain kallista ajan hukkaa? Euroopan unionin tulisi varmistaa, että se joko tekee jotakin sen sijaan, että vain puhuu, aivan kuten herra Blair mielellään tietysti tekee. Meidän pitäisi kannustaa heitä johtavuuteen, johtajuuteen Israel näyttää nyt toimivan ikään kuin valtuuksen ulkopuolella tämän Kaasan tapahtumien vuoksi, sen vuoksi, mitä tapahtui, kun varapresidentti Biden kävi alueella. Israelilta on nyt kompetenssi kateissa. Tunnustan kyllä sen, että he tuntevat olevansa saaron kohteena ja siksi he reagoivat kenties turhankin voimakkaasti, mutta parlamentti pitäisi nyt ottaa johtava rooli siinä, että varmistetaan, että Hamasin kanssa keskustellaan, jotta pystytään ratkaisemaan nämä iän ikuiset ongelmat ja varmistamaan, että Kaasan ja Palestiinan ihmisten asema paranee. Kiitoksia Atkins. Nyt löysin kaksi minuuttia. Kiitoksia. Minusta on todella vaikeaa, kun tässä katsoimme tätä pro- propaganda-elokuvaa nyt pysytellä asialinjalla. Oman ryhmäni kaksi saksalaista parlamentin jäsentä oli mukana näillä laivoilla. Ja se, että tästä annetaan tällainen kuva, on todella loukkaava ja käsittämätöntä. Onneksi nämä naiset pääsevät tänään palaamaan kotiin. Heiltä olemme kuulleet paljon. Esimerkiksi he kertovat, että edelleen 40 ihmistä on vankilassa. Heitä hakataan ja kohdellaan todella kaltoin. Ja haluaisin nyt kysyä, olen siis voinut todeta, että Euroopan parlamentinkin kannanotot kuulostavat siltä, kuin tilanne olisi nyt sivuutettu, mutta eihän näin ole. Ihmiset ovat edelleen pidätettyinä ja haluaisin, että meillä olisi ehdotuksia siitä, miten Euroopan parlamentti voisi painostaa sen suuntaan, että nämä ihmiset pääsevät palaamaan ja heistä pidettäisiin mahdollisimman hyvää huolta. Haluaisin tietää, mitä näille ihmisille on tapahtunut, kuinka heitä kohdellaan ja miten tilanne kehittyy. Ja toinen asia. Tässä jatkuvasti sanottiin, että tuetaan terroristeja. En tunne mitään tällaista sanontaa, kuinka rullatuolista siirryttäisiin aseisiin. Miten voitte väittää, että avustusmateriaalista yhtäkkiä saadaankin terrorismin välineitä? Kiitoksia, Lösing. Seuraavaksi Madlener, kaksi minuuttia. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik heb uh, eigenlijk een, uh, een korte vraag, maar dat zal uit het onderzoek dan uh, nog op. Puheenjohtaja, minulla on lyhyt kysymys tästä tutkimuksesta. Minusta tämä filmi oli oikein vaikuttava. Selkeästi nähdään, että sotilaat joutuvat taistelemaan henkensä puolesta ja tuo niin sanottujen rauhanaktivistien laivassa. No ei rauha saada aikaiseksi sitten, silleen, siten, että syödään, lyödään pampulla sotilasta päähän. Minusta tämä oli hyvin vakuuttava filmi. Mutta oliko kuolonuhreja, jotka saavat surmansa itsepuolustuksesta? Sen haluaisin tietää. Bene, grazie onorevole. Kiitoksia. Nyt suurlähettiläs Kuriel, joka voi vastata siihen, mitä hän on kuullut. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Välitän hallitukselleni tämän istunnon tunnelmat ja sen, mitä jokainen teistä on täällä sanonut. Aloitan Israelin ja EUn suhteista – ja vastaisin herra Vigelille. Hän puhui tästä vierailusta Israeliin. Ehkä kyseessä on tekninen ongelma, mutta ohjelman otsikko oli harhaan johtava. Siinä sanottiin, että vierailu Israeliin ja palestiinalaisalueille, vaikka todellisuudessa vierailu oli palestiinalaisalueille – Siinä puhuttiin Israelin kanssa ainoastaan palestiinalaisten vankien asemasta. Ensin kävitte Palestiinassa ja sitten puhuitte Israelin kanssa vain näistä vankien asemista. Jos haluatte puhua Israelin kanssa, puhukaa todella israelilaisten kanssa, puhukaa kansalaisjärjestöjen kanssa. Ette voi ratkaista konfliktia vain tämän yhden asian perusteella. Tiedän, että tämä on tärkeä asia, sitä ei voi jättää huomioimatta, mutta jos haluatte että teidät otetaan vakavasti Israelissa, niin olkaa yhteydessä israelilaisiin sen, sen sijaan, että tuomitsette israelilaiset. Tämä oli ensimmäinen huomioni. Toinen kommenttini on se, että Israel suorittaa asianmukaiset tutkinnat. Tämä oli odottamaton tulos. Emme tähdänneet uhreihin tässä operaatiossa. Israel totta kai tutkii jo oman itsensäkin vuoksi tämän tapauksen ja ennen kaikkea sen vuoksi, että itse haluaa tutkia eikä miellyttääkseen muita. Sitten Rova Jolin kysymykseen mainitsitte tämän lääketieteellisen tai terveydellisen tilanteen Gaasassa. En pysty näin lyhyessä ajassa käymään läpi Israelin ja Gaasan välistä kokonaissuhdetta. Siellä on olemassa tällainen lääketieteellinen käytävä. Vuonna 2009 10 000 ihmistä Gaasasta pääsi hoitoon Israeliin. Israel pitää auki tätä käytävää, jossa kuljetetaan potilaita pois Gaasasta ja noin 200 lääketieteen ammattilaista kulkee tätä käytävää joka kuukausi. Jerusalem on lahjoittanut 3 miljoonaa dollaria kaasalaisten potilaiden hoitamiseen. Me emme ole tietämättömiä Kaasan kärsimyksistä tai välinpitämättömiä sen suhteen. Sitten Hamasista. Ettekö voi vakuuttaa Hamasia, että sen pitäisi hyväksyä ne perussopimukset, joita teillä täällä tai joita meillä on. Sillä tavoin voisimme saada aikaan kaksisuuntaisen ratkaisun. Jos Hamasin kanta on edelleen se, että Israelilla ei ole oikeutta olla olemassa, ja nyt puhutaan vain yhdestä valtiosta, palestinalaisvaltiosta, niin ratkaisuun ei päästä. Me totta kai irtisanoudumme väkivallasta, mikä voisi olla, ei voi olla selvempää kantaa tähän asiaan. Meidän täytyy toimia menneiden sopimusten pohjalta nollasta ei voida enää aloittaa palestinalaistenkaan kanssa. Me odotamme, että te neuvottelette heidän kanssamme, me neuvottelemme heidän kanssaan, me puhumme heidän kanssaan. Kysymys ei ole siitä, että puhutaanko Hamasin kanssa. Kysymys on siitä, mistä heidän kanssaan keskustellaan. Siksi kvartetin periaatteita täytyy noudattaa. Tehän ette sitä tee, jos tarkastelee viimeisiä lausuntoja ja julkilausumia, joita EU on tuottanut. Hamas ajattelee tämän perusteella, että se voittaa jatkamalla terroria. Se ajattelee, että kun tämä saarto muutet, puretaan ja murretaan, tilanne muuttuu. Tässä kommenttini. Toisaalta olen valmis jatkamaan keskustelua teidän ja parlamentin kanssa. Israel on siihen valmis. Minua syytettiin tai ainakin täällä valitettiin, että en tullut viimeksi tähän tapaamiseen. Minua ei tänne kutsuttu ennen tätä teidän edellistä vierailuanne. Olisin ilomielin tullut tänne selittämään, kuinka ohjelmasta saataisiin tasapainoisempi kuin mitä se paperilla oli. Mutta sitä varten minut pitää tänne kutsua, hyvät naiset ja herrat. Kiitos. Bene, grazie, signora. Kiitoksia, hyvä suurlähettiläs. Nyt voimme jatkaa keskustelua. Täällä on vielä 18 puheenvuoropyyntöä, mutta tulkkaukselle varattu, varattu aika on tässä aika kortilla, joten käyttäkää korkeintaan minuutti. Ja rajoittakaa todella huomioitanne ja kysymyksiänne ja kertokaa kummalle kysymyksen on osoitettu. Kasuliides minuutti. President, ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän minuutin aikana haluaisin ensinnäkin esittää, kysyä suurta Fernandesilta siitä, että kun puhutaan täydestä puolueettomasta tutkimuksesta, niin kuka sen suorittaa? Se, että tuo toiminta tapahtui kansainvälisellä vesillä, perusteleeko se sen, että Israel voi hoitaa nämä tutkimukset itse? Vai aiotaanko esittää kansainvälinen tutkimus? Niin, että voidaan pyytää näitä kyseisiä tahoja astumaan esiin. Sitten Israelin suurlähettilälle kiitän, että hän tuli näin nopeasti paikalle. Haluaisin tietää, voiko olla olemassa poliittista ratkaisua tähän saarto-ongelmaan? kun samalla kuitenkin sitten kunnioitamme sitä, että aseita ei saa salakuljettaa. Tämä riippumatta siitä, mitä hammas tekee tai on tekemättä. Kiitos. Seuraavaksi koppa, minuutti. Kiitoksia. Eilen näimme siis tämän iskuun humanitaarista apua kuljettanutta laivaa vastaan. Tämä on rikos. Tässä toimittiin rauhanaktivisteja vastaan, jotka yrittivät ainoastaan auttaa gaasalaisia. Tämä on todella räikeä loukkaus kansainvälistä oikeutta vastaan. Eikä tähän saada vastausta israelilaisten taholta tehtävästä selvityksestä, kuten Ashton eilen totesi, mutta onneksi tätä tilannetta nyt korjattiin. Nyt täytyy vapauttaa kaikki vangit ja jäädyttää assosiaatiosopimus, kunnes tilannetta ei saada selvitettyä. Tämä tilanne täytyy todella saada korjattua, mutta emme saa käyttää eri mittatikkoja eri asioihin. Kansainvälistä oikeutta ei saa rikkoa. Kiitos sitten Schaake minuutti. Onorevole Schaake per un minuto. Schaake minuutti. Thank you very much. I would just like to... Um... Kiitos. Luulin, että lista oli jo suljettu. Mietin tässä, voisiko lähettiläs kertoa enemmän niistä päätöksistä, joita tehtiin tuon avustussaattueen muualle ohjaamisen puitteissa ja minkälainen tausta oli tällä päätöksellä nousta näihin laivoihin, joka johti sitten väkivaltaan. Oli utelias sen suhteen, minkälaisia muita toimia tehtiin ennen kuin tähän päätökseen ryhdyttiin. Grazie, onorevole Kiitos, Seuraavaksi Tremopoulos. Minuutti. Kiitoksia. Aluksi haluan sanoa, että kannatan kahden valtion ratkaisua. Me kuulimme täällä vaarallisesta laivuesta, mutta todellisuudessa lastina oli lääkkeitä ja muita humanitaarisen avun tarvikkeita. Me olemme kuulleet kapteenia, joka ilmoitti, että kapteeniakin kaltoin kohdeltiin, hakattiin ja toinen ja jäsen puhui sähköiskujen antamisesta. Minä todella haluan, että Israel vedetään vastuuseen – siitä, että ihmisiä, jotka ovat vankilassa, todella kohdellaan oikein. Heidät pitää vapauttaa, heille täytyy antaa lääkinnällistä hoitoa. Ja ihmiset, jotka ovat tuntemattomissa oloissa, täytyy todella vapauttaa. Kiitos sitten, kun mut saakos minuutti. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. On varmaa, että Euroopan unionilla on haasteita edessään. Meidän täytyy vahvistaa tämän kyseisen mekanismin uskottavuus, joka Lissabonin sopimuksen nojalla on otettu käyttöön ulkopolitiikassa, vaan meidän täytyy ryhtyä riippumattomaan tutkimukseen, täytyy tehdä aloite saaron poistamisessa Gaasan alueella. Ja meidän täytyy viedä eteenpäin rauhanprosessia kaikkien niiden kanssa, jotka voivat olla siinä mukana. Ja meidän täytyy myöskin tarkastaa sitä, millä tavalla voimme kehittää suhteitamme Israeliin. Minulla on kolme kysymystä suurlähettilöille tästä videofilmistä. Totesitte, että tietojenne mukaisesti aseita oli. Olivatko ne nämä aseet, joita Hamas tarvitsee? Ne aseet, joita oli tarkoitus viedä Hamasille – Ajateltiinko, että Israelin sotilaat otetaan kukittain vastaan vai? Halusin vain selventää sitä, että tämä ei ole mikään oikeussali. Meillä on kuultu syytöksiä siitä, että Israelin hallitus tekaisee, syytöks- tekaisee todistusaineistoa, mikä minusta on aivan naurettavaa. Minun kysymykseni ovat tärkeitä. On tärkeää huomata, että eiliset raportit kertoivat, että laivassa oli kaksi pistoolia ja israelilaiselta sotilaalta otettiin pistooli laivan nousun jälkeen ja sitä käytettiin IDF-joukkojen joukkoja vastaan ampumiseen. Voisiko suurlähettäjäs vahvistaa, ammuttiinko israelilaisella pistoolilla tai jollakin muulla pistoolilla IDF-joukkoja vastaan? Grazie, onore. Kiitos Tanok. Nyt Kelam minuutti. Niente. Allora, onorevole Strifler. Hän ei tarvitse olla paikalla. Strifler sitten. Minuutti. Niin, hyvä sulle, että haluaisin sanoa, että tämä teidän puheenvuoron alku oli aivan järkyttävää, kun totesitte, että haluatte, että Israel otetaan vakavasti. Minä haluaisin vastata, että jos haluatte, että Euroopan unioni ottaa teidät vakavasti, niin täytyy jo aloittaa siitä, että ei kielletä pääsyä Euroopan unionin ja edustajille Gaasan alueelle Ja kaikkein tärkeintä on se, että tuonne paikan päälle voidaan päästä. Kävin paikan päällä ja voin todeta sen, mitä edustaja Jolie juuri totesi, sillä siellä on todellinen kurjuus, jota meitä, joka meitä odotti. Ja hyvä suurlähettiläs Hamas ruokkii Israel pelkästään sen takia, että tämä saarto nimenomaan hyödyttää Hamasia. Nyt olisi oikea aika ja korkea aika avata tämä saarto Gazan alueella. Lisäksi haluaisin korostaa sitä, että Jerusalemissa kohtasin israelilaisen, joka sanoi, että hän häpeää Israelin johtajien politiikkaa, koska se ei ole Israelin kansan arvoinen. Kaikki eivät siis seiso teidän takananne. Kiitos sitten Siviec minuutti. Na tej sali bardzo łatwo e, dzisiaj wywołać emocje, bo e, wszyscy się zgadzamy, że... Kiitoksia. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kun veri virtaa, niin me kyllä osoitamme tunteita. Mitä tulee sitten poliittisiin kantoihin, hyväksyn sen kannan, jonka komissio on esitellyt. Ja uuden ulkopolitiikan korkean edustajan Ashtonin tulisi pystyä ratkaisemaan tämänkin kaltaisia tilanteita. Tässä on tavallaan sotatila rauhan aikana. Nämä ihmiset, jotka näillä laivoilla olivat, olivat menossa niin sanotusti so, sotilaallisille maille, mutta ja tässä todella loppu oli karmiva. Siellä käytiin lähestulkoon sotaa, ammuskeltiin Kaksi tuntia sitten täällä paikalla oli Iranin ulkoministeri. Hän on provosoinut monta kertaa tämänkin asian suhteen. Muistakaamme tämä. Kiitos Sivic. Sitten Teokarus, minuutti. Ja nyt minun on kertoa teille, että käyttävänä on kaikki kielet vartevalle seitsemään lähtöön asti ja siitä lähtien sitten ainoastaan jotkin kielet ovat käytössä, kuten Italia, Hollanti, Saksa ja Italia, joita voi kuunnella ja kahta kieltä puhua. Πέρυσι στις 29 Δεκεμβρίου του 2008, με συγχωρείτε, ήμουνα επάνω στο μικρό... Kiitos puheenjohtaja. Vuonna 2008 olin pienessä veneessä paljon pienemmässä kuin mitä nyt nämä laivat olivat menossa Kaasaan. Olimme viemässä sinne humanitaarista apua. Halusimme lähettää viestin sikäläiselle väestölle sekä Israelille että Euroopalle. aluksemme upposi 80 mailia Haifasta. Muistan, että varmasti tämän tapauksen kerroitte meille, että Gaasaan oltiin viemässä aseita. Ymmärrän. Tässä kysymykseni teille. Tehän puhuitte näistä aseista, joita näissä aluksissa oli, että niillä salakuljetettiin aseita tälle alueelle. Hyvä puheenjohtaja, jos saisin vielä sanoa tämän asian uppoamisen jälkeen puhuttiin, että avataan Gaasaan meritteitse käytävä. Se tilanne vastaa varmastikin tämänpäiväistä. päiväistä. Taler minuutti. Ednik, moj komentar je namenjen eh, gospodu veleposlaniku, ker je omenil, da bo Kiitoksia. Suurlähettiläs sanoi, että hän välittää viestin hallitukselleen. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa meidän Israelin ystävien täytyy suojella Israelia siltä itseltään. Gaasasta on tullut geton synonyymi. Aivan kuten aikoinaan Varsovan ja Sarajevon getot olivat. Me tiedämme kyllä, minkälaisia ne olivat eurooppalainen ja yhdysvaltalaisten sitoumus johtaa jännitteisiin ja nämä toimet ovat saaneet aikaan enemmän terroristeja kuin mitä Israel pystyy estämään. Me emme saa ainoastaan, saa ainoastaan tarkastella sitä, mitä tapahtuu, vaan meidän täytyy toimia aktiivisesti. Meidän täytyy auttaa israelilaisia ja palestiinalaisia perustamaan sellainen palestinalaisvaltio, joka olisi olemassa Israelin rinnalla. Meidän täytyy opettaa myös tulevat sukupolvet elämään rauhassa. Kiitos, Sesten Flotre minuutti. Kiitoksia siitä, että vältitte sitä, että ei ryhdytä uuteen propagandakeskusteluun, joka ei ole sen arvoinen. Edustaja Kyrjelle esittäisin yksinkertaisia kysymyksiä, joihin voitte vastata myös aivan yksinkertaisesti. Tunnetteko tällä hetkellä, miten paljon tässä hyökkäyksessä, verisessä hyökkäyksessä kuoli ja miten monta haavoittui? Onko tänä tavoitteena esittää surunvalittelunne perheille ja järjestää minuutin hiljainen hetki heidän kunnioittamisekseen? ja milloin ja millä tavalla ne, jotka ovat edelleen vankilassa Israelissa, voivat saada vapauten, milloin apu saapuu Gaasaan. Aiotteko sallia riippumatta kansainvälisen tutkimuksen tekemisen tällä alueella? Aiotteko pyytää hallitukselta tämän keskustelun seurauksena, että Israel noudattaa niitä sopimuksia, jotka te itse täällä otitte esille, ja sopimukset, jotka koskevat erityisesti näiden siirtokuntien kohtaloa. Je vous trouve extrêmement strict, Monsieur le Président, parce que j'étais à 10 secondes, euh, donc franchement... Euh. Vähän tiukka olette puheenjohtaja, kun tässä oli vain 10 sekuntia aikaa yli. Honorevole Zaleski, un minuto. Zalewski, Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za głos. Kiedy e, myślimy o e, cywilach, e, którzy... Kiitos. Kun ajattelemme siviilejä, joita on teurastettu tässä yhteenotossa sotilaiden ja siviilien välillä, ja kun ajatellaan Gaasaa, niin silloin varmasti jokaisen sydän lyö kovemmin. Haluamme totta kai tietää ne syyt, jotka johtivat tällaiseen tapaukseen. Meidän pitää ajatella näitä ihmisiä, joita on terrorisoitu jo vuosien ajan. Heitä vastaan on hyökätty monilta eri tahoilta, myös Kaasan puolelta Hamasin organisoimina. Jos Euroopan unioni haluaa olla tehokas tässä asiassa, meidän pitää ratkaista ongelma puuttumalla sen perussyihin Hamas ei kunnioita Israelin oikeutta olla olemassa. Ja toisaalta Israel on vastuussa Kaasan asukkaiden kärsimyksestä. Meidän pitäisi vaatia, että alueen kumppanimme, kuten Turkki, että nämä kumppanit painostavat Hamasin pääasiallisia tukijoita, erityisesti Irania, niin että Hamas muuttaa kantansa. Suurlähettiläs, voitte kuvitella, että samanaikaisesti äh, kritisoitte toimia ja samalla puolustatte Israelin olemassaolo-oikeutta koko maailmassa. Ja Israelin armeija on Lähi-idän parhaiten varustautunut. Sillä olisi ollut muita mahdollisuuksia pysäyttää nämä laivat. Olisi todella ollut useita mahdollisuuksia. Minusta näyttää siltä, että tätä konfliktia oli suunniteltu. Näytti myös siltä, että sotilaat ampuivat helikoptereista – laivalla olevia ihmisiä. Mielestäni tämä todella kuuluu riippumattomalle tutkimuselimelle, ei Israelille. Preda, minuutti. Non c'è l'onorevole Preda, allora l'onorevole De Rossa. Hän ei ole paikalla, joten De Rossa minuutti. Uh, thank you, Mr. President. I have a question. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla on kysymys suur... Eh, Israelin suurlähettiläinen. Tekeekö Israel yhteistyötä, jos kansainvälinen riippumaton tutkimus käynnistetään, kun otetaan huomioon, että te ette hyväksyneet Goldstone-tutkimusta. Lisäksi tunnustamme myös sen, että suhtaudumme skeptisesti tähän videoon, jonka hän juuri näyttänyt meille. Emme sen takia, että tietäisimme, että se on oikein tai väärin, mutta sen takia, että Daniel Tow, joka on yksi juridista neuvonantajista, ne osoitti täällä parlamentissa kuvia viikkoa ennen Goldstonein raporttia – ja nuo kuvat eivät liittyneet Gaasan todellisuuteen, vaan 2004, 2005, 2006 tilanteeseen, joten suhtaudumme skeptisesti niihin kuviin, joita meille täällä näytetään, jollei niitä sitten ole virallistettu. Lopuksi voisimme esittää teille, että pääkysymyksenä tässä on se, että siellä sitoudutaan ehdottomasti siihen, että väkivalta ei koskaan käytetä. Tämä riippuu, mutta siitä, että tunnustako Israel vai ei, mutta että väkivalta ei käytetä. Se on se pohja, jolta IRAkin laski aseensa Pohjois-Irlannissa. Ja tähän mennessähän se ei ole koskaan vielä hyväksynyt Britannian läsnäoloa Pohjois-Irlannissa. Mutta joka tapauksessa se on tehnyt sitoumuksen siitä, että se koskaan käytä väkivaltaa. Jamo, questo punto... Hyvä. Nyt meillä olisi vielä kaksi puheenvuoropyyntöä, mutta aikaa ei enää ole.